Hyvää iltapäivää. Istunto jatkuu ja teillä on äh, pöytäkirjat tarjolla niistä äh, kommentteja. Äh, jos ei ole, niin ne katsotaan hyväksytyiksi ja me voimme siirtyä esityslistalla eteenpäin. Meillä on ensimmäiseksi yhteiskeskustelu. Paikalla on ulkopolitiikan korkea edustaja Rova Ashton ja arabimaailman Pohjois-Afrikan, Syyrian ja Jemenian, Jemenin tilanne. Ensimmäiseksi puheenvuoro parantaa Ashton. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Viimeksi puhuin täällä toukokuussa ja sanoin, että silloin voidaan puhua tietenkin, mutta toiminta on etusijalla. E, e, Bengasissa perustettiin Euroopan unionin edustusta ja nyt siellä eh, on Euroopan unionin lippu eh, vasta nimetyllä aukiolla. Siellä osoitetaan solidaarisuutta kansalle ja myös käytännön sitoutumista. Eh, toimisto toimii tällä hetkellä, sinne tulee asiantuntijoita ja meidän täytyy katsoa, miten voimme tukea turvallisuustarpeita, joita kansalla on. Ja viime viikolla minun joukkueeni kävi New Yorkissa, koordinoimme omaa työtämme koskien Libyaa YK sisällä. Eh, vapauden aukiolla eh, tuolla oikeustalon edessä tapasin ihmisiä, jotka ovat eh, pyrkineet tuomaan demokratiaa Libyaan. He kiittivät minua ja teitä Euroopan unionia. He tietävät, että olemme rinnallaan, heidän rinnallaan ja varmasti tänään tervehditte sitä valtavaa rohkeutta, jota Libyan kansa on osoittanut Bengasissa, Misratassa, länsi eh, vuorilla Tripolissa etelässä. Me olemme eh, kehittäneet sanktioita, mm, pyrkineet vähentämään aseistusta ja me olemme tarjonneet 140 miljoonaa humanitaarista tukea. Ja me jatkamme työtämme tässä konfliktissa. Tapaamme Istanbulissa tällä viikolla ja Kairon ryhmässä me edelleen teemme yhteistyötä YK pääsihteerin ja erityislähettilään Al-Khatibin kanssa, samoin Arabiliiton, Arabi, Afrikan unionin ja islamilaisen yhteistyöjärjestön kanssa. Me valmistelemme niitä päiviä, viikkoja, kuukausia, jotka seuraavat Gaddafin lähtöä. Tässä pitää olla pohjalla strategia, EU oli ensimmäinen antamassa vakavaa vastausta arabikevääseen kumppanuusohjelmassaan 8. maaliskuuta tiedonannossa. Ja me olemme käyttäneet tässä Euroopan naapuruuspolitiikkaa välineenä. Minä olen tyytyväinen, kun täällä tänään on Stefan Füle seurassani hän on kumppanini naapuruspolitiikassa. Te tiedätte, mitkä ovat tämän politiikan alan nämä periaatteet. Vastuuvelvollisuus, joka on keskinäinen, yksittäiset lähestymistavasta ajatellen maita, maakohtaisia lähestymistapoja. Ja meillä on myös rahoitustaustaa 1,2 miljardia seuraavaksi kahdeksi vuodeksi ja lisäksi 5,7 miljardia. Ja tähän pitäisi vielä lisätä 7 miljardia. Tässä pyritään myös uuteen investointirahastoon Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankissa. Tässä meillä on selkeät tavoitteet Haluamme edistää eh, syvää, kestävää demokratiaa. Me tiedämme, että demokratia ei toimi ilman elintarvikkeita, turvallisuutta, työtä. Ja näin EUn toimielimet, jäsenvaltiot pyrkivät näihin yhteisiin tavoitteisiin. Naapuruspolitiikan lisäksi on kaksi aloitetta eh, käynnistetty. Ensinnäkin haluamme parantaa tehokkuutta, näkyvyyttä läsnäoloa. Niinpä on äh, nimitetty, nimitetty Bernardino Leon, joka on äh, läntisen, tai eteläisen äh, välimeren erityisedustaja. Hänen tehtävänään on vahvistaa EUn poliittista vaikutusta alueella ja yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa käydä vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan muiden tahojen kanssa. Toiseksi olemme perustaneet työryhmän, joka tarkastelee sitä, miten toimii Euroopan investointipankki, Euroopan jälleenrakennuskehityspankki ja rahoituslaitokset kumppaneina. Tässä kyseessä on siis demokratia ja talous. Tunisiassa ja Egyptissä on nähtävissä taloudellisia seurauksia myös. Egyptissä puhuin kauppiaiden kanssa, hotellinjohtajien kanssa ja kaikki sanoivat aivan samaa minulle. Matkailutulot ja ulkomaiset investoinnit ovat romahtaneet. Siellä tarvitaan näitä panoksia, jotta saadaan talous tolalleen. Siitä syystä me tuemme Egyptissä sosiaalisen asumistuotannon aloitetta. Me käynnistämme myös laajaa ohjelmaa, jolla tuetaan kaikista köyhimpiä alueita Kairon alueella. Me olemme valmiit auttamaan Egyptin uudistusta myös turvallisuusalalla. Me olemme tarjonneet EUn valitarkkailuohjelmaa. Puhuin varapääministeri Elga Malin kanssa ja hän on juuri vaaliprosessissa myös merkittävä asianaja ja eh, niinpä eh, hän varmasti takaa myös kansansa oikeudet. Samoin Tunisiassa tapasin eh, ulkoministeri Kefin perjantaina ja siellä on pyydetty vaalitarkkailua ja näin me toimimme. EUn turvallisuusuudistus ja alueellinen kehitysohjelma ovat myös siellä toiminnassa me olemme tyytyväisiä konsensukseen, joka saatiin aikaan Tunisiassa silloin, kun pidettiin vaalit, ja siellä on tasa-arvoperiaate myös ollut voimakkaana. Minä olen huolissani siitä, että naisten ja naisten ääntä me kuultaisiin. Tähän ollaan sitouduttu. Silti on, ollaan huolissaan siitä, mikä on tulevaisuus sitä ei ole taattu. Meidän täytyy tukea naisia, tukea meidän resurssejamme ja tehdä selväksi se, että e, me olemme sitoutuneita. Me perustimme äskettäin e, naiskonferenssin Tunisiassa niin, että naiset voisivat e, kokoontua kautta alueen. Ja tänä aamuna juuri minä otin esiin myös sen, että äskettäin on pidätetty naistoimittajia, taiteilijoita. Mutta ehkäpä suurin huolenaiheemme koskee Syyrian kansaa. He eivät saa omaa osaansa maansa tulevaisuutta suunniteltaessa. Paikalliset, siellä on paikallisia, paikallisia siellä on paikallisesti noustu vastaan korruptiota vastaan ja muutenkin kansalaiset ovat osoittaneet mieltään. 10 000 on pidätetty. Siellä on kuollut ainakin eilen Homassa 11 henkeä ja kaiken kaikkiaan 1500 on loukkaantunut me tuomitsemme tällaiset väkivaltaiset toimet ja sorron. Haluamme, että tämä väkivalta lopetetaan välittömästi ja saadaan aikaan muutos. Siellä presidentti Assad on luvannut uudistuksia ja vuoropuhelua, mutta hänen lupauksensa ovat heikkoja. Tässä pitää käydä vuoropuhelua ja näin on tärkeää, että kaikki pelottomasti osallistuvat. EUn EUssa on edelleenkin edustus Damaskoksessa. Tapaamme joka päivä yksilöitä, ryhmiä, edustajia ja meidän valtu, valtuustomme Ankarassa on tavannut pakolaisia, jotka ovat tulleet rajan yli. Olen tavannut myös ulkoministeri Davotoglun ja tarjosin tukea ajatellen tulevaisuutta. Ja Syyrian tasapainoton tila on heijastellut myös Libanoniin, missä meillä on erityistoimintaa. Ja tämä vie meidät Israeliin ja Palestiinaan. Nämä muutokset äh, ovat selvästi nähtävissä äh, ja se on nähty myös YK ähm, yleiskokouksessa. Äh, siinä on mahdollisuus neuvotteluihin ja ratkaisuun. Minä olen tehnyt tiukka yhteistyötä presidentti Abbasin kanssa, pääministeri Fayyadin kanssa, pääministeri Netanyahun kanssa ja myös muiden partetin osapuolten kanssa, samoin kuin arabimaiden kanssa. Ja siinä työssä EUlla on johtava rooli. YK, Yhdysvallat, Venäjä vastasivat kirjeeseeni, joka koski kvartetin tapaamista Washingtonissa maanantaina. Tämä rakentaa edelleen sille pohjalle, mihin perustui kvartetin kokous Münchenissä aikaisemmin. Tämän jälkeen on tavattu usean otteeseen ja mukana on ollut neuvottelijoita kummaltakin osapuolelta. Minun tavoitteeni on selvä. Yritetään löytää ensi viikolla sellainen tapa, jolla voidaan auttaa Israelia ja Palestiinaa tämän kuilun yli september and the... Mitä syyskuuhun tulee, me emme tiedä, mitä YK on päätöslauselma sanotaan tai mitä reaktioita saa aikaiseksi, mutta meidän täytyisi kuitenkin käyttää aika hyväksi, että me saamme keskusteluja aikaiseksi ja tästä olemme yhtenäisiä. Meillä on yhtenäinen kanta, me haluamme liikkua eteenpäin neuvoston johtopäätösten pohjalta. Minä ymmärrän, että Gaasan ihmisistä ollaan huolissaan. Olen ollut siellä kaksi kertaa, olen nähnyt itse paikan päällä tilanteen. Todellakin meidän täytyy antaa ihmisille, mitä ne tarvitsevat. Ja tietysti myös Israelin turvallisuus täytyy taata. Tähän täytyy keskittyä. Minä keskustelin Israelin pääministerin kanssa ja nyt paikan päällä on järjestetty tapaamisia, mutta en aliarvioi sitä, että on vielä hyvin paljon tähtävää. Kiitän Kreikkaa siitä, että se on mahdollistanut humanitaarisen avun Gaasaan yhdessä YK kanssa. Nyt sitten kaksi kuningaskuntaa, Marokko ja Jordan. EU puoltaa uudistuksia. Jordanin kuningas painotti uudistuksia ja minä olen säännöllisesti ollut yhteydessä ulkoministerin juuri viime matkallani kaksi viikkoa sitten. Ja tänä viikonloppuna saatiin hyviä uutisia Marokossa. Siellä kansanäänestys tuki uutta perustuslakia. Tässä on annettu huomattava vastaus marokkolaisten toiveille. Minä toivon, että marokkolaiset ihmiset ovat nyt sitten myös ytimessä, kun näitä kysymyksiä toteutetaan ja vuoropuhelua laajennetaan. Me tuemme Marokkoa näissä ponnistuksissa. Algeriassa tilanne on parannettu, presidentti on luvannut uudistuksia, nyt tarvitsemme toimia. Puhuin tästä ulkoministeri Medelcin kanssa jokin aika sitten. Sitten Bahrainissa olemme sanoneet, että me olemme huolissamme siitä, että ihmisoikeuksia loukataan jatkuvasti. Te muistatte, että keskustelin tästä Bahrainin kuninkaan kanssa jokin aika sitten Äh, siellä äh, on kuoleman tuomio edelleen voimassa ja lääkäreitä on kohdeltu kaltoin, jotka ovat yrittäneet auttaa ihmisiä. Ehkä joitakin askelia oikeaan suuntaan on otettu. Ähm, tarvitsemme riippumaton tutkintavaliokunnan. Tällainen on nyt perustettu ja uskon, että tämä on äh, osaksi meidän ansiotamme. Mutta meidän täytyy kuitenkin pysyä vahvana, jotta kansainvälinen vuoropuhelu voi alkaa. Ja sitten lopuksi vielä Jemen. Se on ollut poliittisena vankina. Siellä on huonot humanitaariset ja taloudelliset olosuhteet ja ainoa tapa toimia, niin kuin pre- presidentin kanssa puhuin, hän oli loukkaantunut, on se, että otamme huomioon sen, mitä Persianlahden yhteistyöneuvostossa on päätetty. Me teemme tiivistä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa, Yhdysvaltojen kanssa ja muiden kanssa, jotta me saisimme selvitettyä tilanteen ja saisimme ratkaisun aikaiseksi. Kun presidentti Saleh parantuu, hänen täytyy siirtää valtaa ja hänen täytyy pitää kiinni sitoumuksestaan. Me olemme tehneet selväksi, että me olemme valmiita antamaan lisää humanitaarista, poliittista ja käytännönläheistä tukea. Mutta minun ei varmasti tarvitse kertoa teille, kuinka vaikea tilanne Jemenissä on ja kuinka huolissamme me olemme tilanteesta paikan päällä. Totta kai me olemme valmiita valmistelemaan vaaleja, jotta saadaan aikaiseksi toimiva parlamentti, mutta jos Jemen haluaa kulkea eteenpäin, niin tämän muutoksen täytyy alkaa nyt. Lopuksi minä haluaisin kiittää tätä parlamenttia tuesta, jota me saisimme aikaiseksi demokratiaa ja vapautta alueella. Arvoisat jäsenet, tämä parlamentti on ainutlaatuinen siinä mielessä, mitä se voi tarjota tässä suhteessa. Te edustatte demokratiaa, te edustatte kansanvaltaa, avointa keskustelua ja mielipiteen ilmaisun vapautta. Te tiedätte, miten haasteellista on rakentaa demokratiaa eh, ja tehdä töitä ihmisten eteen. Teillä on hyvin paljon annettavaa. Nämä ihmiset alueella haluavat, että vuoropuhelua kasvatetaan ja he haluavat, että tapaisivat mahdollisimman paljon teitä, jotta he saisivat eh, kuulla siitä, miten demokratia on juurtunut teidän maissanne ja Euroopan unionissa ja miten te olette kohdanneet haasteet. Me uskon, että te varmasti tuette niitä, jotka yrittävät löytää oikean tiensä kohta, kohti demokratiaa ja omaa tulevaisuuttaan. Niin kuin Bengasissa yksi nuori sanoi, hän oli ollut vankilassa kahdeksan vuotta Gaddafin aikaan poliittisena vankina ja hän sanoi, me haluamme mitä teillä on, demokratia, joka on jokapäiväistä elämää. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Ensimmäiseksi herra Salafranca, olkaa hyvä niin Ortegalta, kun kysyttiin, minkälainen etäisyys pitää olla tapahtumiin, kun kirjoitetaan historiaa, hän sanoi, että sellainen, että sellainen etäisyys, ei voida enää nähdä profiilia. Nyt meidän täytyy miettiä näitä arabikevään maita. Me er, elämme erittäin historiallisia hetkiä Euroopassa. Meillä on oma hank- hankkeemme, oma velkakriisimme, meidän omat arvomme, joita arvostetaan Schengenin alue esimerkiksi. Siellä kuitenkin epäillään näitä arvoja. Viime vuosina olemme kuitenkin saaneet kokea merkittävää edistystä. Te itse olette toiminut korkeana edustajana ja mm, näin ulkoiset toimet ovat tulleet enemmän valoon ja niinpä eh, juuri eilen eh, olemme, olemme saaneet nähdä, että meidän naapurimme ovat eh, paikalla. Pitä, olemmeko me todellakin sillä tasolla, mitä vaaditaan ajatellen tapahtumia? Meidän ulkopolitiikkamme on ikään kuin mittarina ja meidän täytyy katsoa, voimmeko edesauttaa näitä siirtymävaiheita näissä maissa me tuemme aivan selvästi eh, tätä toimintaa ja me uskomme, me toivomme, että onnistutte työssänne, mutta sitä varten teidän täytyy eh, nostaa eh, profiilia, ei fyysisesti niin kuin Ortega sanoi, vaan poliittista profiilia niin, että on mahdollisimman paljon yhteisiä nimittäjiä. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Sitten Rova de Kaiser. Olkaa hyvä. Madame Loutre. Hyvä korkea edustaja, te olette työskennelleet kovasti ja te saatte kaiken tukemme. Päätöslauselma parlamentissa koskee niitä maita, jotka on vähän unohdettuja, Syyria, Bahrain ja Jemen – ja kun olemme pyytäneet keskittymistä näihin maihin, me ajamme kahta tavoitetta, joista ensimmäinen on se, että haluamme rikkoa vaikenemisen ja emme halua olla kaksinaismoralisteja tällä alueella. Haluamme myös välttää verenvuotoa. Toinen tavoite on se, että pyrimme tiukasti tuomitsemaan ne toimet, joita siellä on tehty, että saisimme poliittista tilaa neuvotteluille – päätöslauselmaa tukevat hyvin laajasti eri poliittiset ryhmät ja ottaisin esille pari-kolme kommenttia. Ensimmäinen niistä koska kielellisiä kysymyksiä. En tiedä, tämä arabimaailma tuolla otsikossa, se kuulostaa vähän ihmeelliseltä, niin kuin olisi arabimaailma yksi maailman osa. Siellä on valtava määrä erilaisia maita, joilla on itsenäinen identiteetti. Meillä on Maghreb-alue, Maastrek-alue, ja muita arabimaita. Minusta sitä ei saa unohtaa. Toinen kommentti koskee Syyriaa. Se sorto, joka tuolla maassa on tällä hetkellä ollut, on julmaa, armotonta ja on aiheuttanut verenvuotoa. Me emme saa jättää niitä rikollisia tuomi, tuomitsematta. Sieltä on tulossa valtava määrä pakolaisia, jotka kulkevat rajan yli Turkkiin. YK välintuloa pyydetään ja tukea halutaan maan sisällä sen ulkopuolella, mutta mitä muuta ei ole tehty. Miksi? Miksi me emme ole kyenneet menemään pidemmälle? Miksi me emme ole sanoneet, että esimerkiksi me haluamme, että johtohenkilöt muuttavat sortavaa järjestelmää? Vaikuttaa siltä, että tässä Syyrian presidentti on kulkenut punaisen linjan yli. Me olemme halunneet jättää tilaa poliittiselle neuvottelulle. Hyvä korkea edustaja, Syyriassa väkivalta vain lisääntyy. Vähemmistöjä, varsinkin kristittyjä, uhataan ääriliikkeiden toimesta. Älkää epäröikö. Menkää Damaskuksen. Minä pyydän teille, että vähemmän sitten etäisyyttä, toisin kuin kollegat. Lisäksi meidän täytyy osoittaa poliittinen selkeä viesti siitä, että Eurooppa on paikalla. Vielä kerran tässä on ehkä mahdollisuus olemassa ja toivoisin, että tarttuisitte siihen. Kolmas kommentti yleisempi luonteeltaan. Ehkä tässä aikana jo ylittyykin, mutta me tuemme ulkoisen mm, hallintoa. Meillä on nyt Task Force ja muut, joita voimme hyödyntää. Tämä on nyt se koetin kivi, jossa täytyy toimia. Meidän täytyy auttaa näitä maita ja haluan, että kuullaan se, että nämä äh, rakenteet nyt antavat käden niille, jotka sitä tarvitsevat. Meidän uskottavuutemme on tässä tulilinjalla. Kiitoksia sitten edustaja Verhofstadt. Rova Ashton, en tiedä, näittekö te viime päivien aikana YouTubea. Siellä on järkyttäviä kuvia miehestä Syyriassa. Hän kuvasi eh, mielenosoituksia eh, kadulla ja tietyssä vaiheessa, kun hän näkee eh, tarkkaampujan, niin hän sai surmansa juuri tästä tarkkaampujan luodosta samalla kun hän kuvasi. Eli sen näkee YouTubessa. Ja tämä mies äh, ja muut hänen äh, kaltaiseensa saivat surmansa, koska he yrittivät tehdä asiat selväksi. Hän otti kuvaa, halusi lähettää sen internetin niin, että kaikki Syyrian ulkopuolella näkisivät, mitä tapahtuu Syyriassa jotta kaikki Syyrian ulkopuolella näkisivät, että edelleen me jatkamme. Siellä on yli 1500 kuollutta ja paljon loukkaantuneita. Me ulkopuolella me katsomme tätä. Ja me emme tee lähes tulkoon mitään estääksemme sitä. Minä tiedän, että Syyria ei ole Libya, ei ole myöskään mitään etulinjaa puolustuksessa. Se, mitä tapahtuu siellä, on aivan eri asia kuin mitä tapahtuu Libyassa. Ja sanoisin, että siinä mielessä Syyria on ehkäpä vielä vaikeampi tapaus puuttua. Mutta se ei tarkoita sitä, että me voisi tehdä mitään sen enempää kuin teemme tällä hetkellä. Ja nyt kun me osoitamme, odotamme vain turvallisuusneuvoston päätöstä YKsta ja siinä menee viikkoja toisensa jälkeen. Me toivomme ja toivomme edelleen, että tulisi Venäjän, Kiinan, Brasilian läpimurto. Ja sitä ei tule. Kysymys on se, että sitten kun nähdään mitä tapahtuu, ihan livenä näkyy järkyttäviä näkymiä. Ja toisaalta taas Brasilia, Kiina, Venäjä jäädyttävät kaiken turvaneuvostossa, joten meidän täytyy toimia. Meidän täytyy pyytää lisää ja vaatia lisää omalta puoleltamme, eikä pelkästään odottaa YK päätöslauselmaa. Tulevina päivinä meidän pitäisi toimia viikkoina. Minulla on ehdotus. Tässä voidaan toimia kahdellakin tavalla sen lisäksi, mitä olemme nyt keskustelleet tähän mennessä, ensinnäkin voidaan laajentaa sitä niiden ihmisten listaa, jotka on sanktioitu. Siellä on tällä hetkellä 30 henkeä kansainvälisessä yhteisössä, ainakin Yhdysvalloissa ja EU:ssa. Minun mielestäni meidän täytyy laajentaa tätä listaa ainakin 200 perheeseen, jotka ovat tällä hetkellä vallassa Syyriassa ja joita edelleen tuetaan he saavat hallinnon ansiosta edelleen varoja. Ja nämä 200 perhettä, heidän ansiostaan Assad on edelleen vallassa. Ja nämä 200 perhettä, heidän takiaan edelleen siellä surmataan ihmisiä. Nämä 200 perhettä, heidän takiaan näitä äh, näitä ihmisiä, niin kuin näemme YouTubessa, edelleen tarkampujat surmaamat. Me emme enää voi odottaa viikkotolkulla ja odottaa sellaista päätöslauselmaa, jota ei tule turvaneuvostosta meidän täytyy kohdentaa sitä näihin ihmisiin, laajentaa sitä, että varat jäädytetään ja kielletään matkustaminen näiltä 200 perheeltä. He ovat erittäin tunnettuja, sitä voidaan laajentaa 30 hengen listasta. Ja sitten toinen ehdotus loppujen lopuksi. Meidän pitää kohdata totuus silmästä silmään. Ei, ei siellä ole mitään etulinjaa ei voida toimia niin kuin Libyassa, mutta ainakin me voimme yrittää miettiä sitä mahdollisuutta, että Syyrian sisälle rakennettaisiin turvavyöhyke Syyrian maaperälle. Se ei ole mitään toiveajattelua, koska Ankarassa tehdään töitä tämän asian parissa tällä hetkellä. He miettivät juuri tällaista Eh, vuonna 1991 näin toimittiin Irakissa. Eh, siinä Yhdysvallat antoi tukensa. Eh, haluttiin suojella ihmisiä, jotka eläivät Irakin pohjoisosissa. Minun mielestäni meidän pitäisi toimia näin. Muussa tapauksessa me saamme edelleen nähdä sitä, mitä tapahtuu nyt tällä hetkellä. Yhä enemmän vaan surmataan ihmisiä. Minun ehdotukseni siis on se, että nyt ei pelkästään odoteta ja toivota, että jotain tapahtuu YKssa. Meidän täytyy lähteä aloitteisiin. Kiitos. Mr. Tanak. Kiitoksia, Tanak. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kuusi kuukautta arabikevään alun jälkeen maat ovat edelleen ihan oman onnensa nojansa. Egypti vietää oikeuteen Mubarakin ja hänen perheensä, se on hyvä. Ja poliittinen tyhjiö on hoidettu hyvin. Eser toivoo, että sinne saadaan uusi presidentti, joka voi tuoda Egyptin uudestaan arabimaailman johtajaksi. Ja edustajat Kaiser, kyllä arabimaailma on olemassa ja arabiliiga myös. Vaalien jälkeen toivon, että muslimiveljeskunta sitten noudattaa poliittista monimuotoisuutta ja Egypti säilyttää Israelin kanssa tehnyt rauhansopimuksen. Egypti tarvitsee nyt paljon lainoitusta ja apua myös EAKRlta ja kannatan korkeudusta Ashtonin aloitteita tässä suhteessa. Meidän täytyy vakauttaa sen talous. Tunisiakin on saamassa aikaiseksi konkreettista edistystä, mutta Libyassa kansannousu edelleen vaikeuttaa tilannetta. NATO joka täytäntöönpanee 1973 päätöslauselmaa, sen täytyy myös saada aikaiseksi jotain Libyassa. Tyrannian poistaminen ja demokratian edistäminen, me emme täällä lännessä voi jättää tätä työtä vain puolitieteen, kun haavoittunut Gaddafi saa edelleen olla vallankahvassa kiinni. Tässä yhteydessä haluaisin vedota myös Algeriaan, että se ei enää auttaisi Tripolin hallintoa niin, että, armo anteeksi, että murhaajat pääsevät vapaasti kulkemaan alueella. al terroristitkin ovat vapaana siellä. Hän on osa tätä ongelmaa. Voisitko puhua hieman itämin, kysyy puhemies. Niin minulla on niin paljon sanottavaa, sanoa edustajat Hänök. Minä yritän lukea tämän kolmen minuutin, sanoi edustaja Chanok. Puhemies sanoi, että annan teille lisää aikaa, mutta eh, tulkit eivät enää pysy perässä. Hän on osa ongelmaa eikä ratkaisua ja hänen tulisi jäädä Saudi-Arabian ja allekirjoittaa sopimus ja eh, saada tietä avattua eh, uuden tilanteelle. Bahreinin tilanne on myöskin huolestuttava. Toivottavasti Saudi Monarkia pystyy tekemään myönnytyksiä oppositiolle varsinkin Bahrainin Shia-enemmistölle. Syyriassa presidentti Bashar on brutaalisti sortanut kaikkia niitä, jotka vastustavat hänen ähm, hallintoaan. Me emme saa unohtaa niitä rohkeita, aseettomia äh, mielenosoittajia, jotka ovat pyytäneet vapautta. Pidätetyt ja kidutetut lapset ovat erityisen kamottava asia Syyriassa. Ja hallinto ei saa käyttää näitä asioita minkäännäköisenä tekosyynä sille, että se surmaa viattomia henkilöitä. Tietysti kannatan myös Marokon perustuslakiuudistuksia, mutta Länsi-Saharan tilan toivottavasti voidaan ratkaista myös rauhanomaisesti. Lopuksi haluan kannattaa Etelä-Sudanin itsenäisyyspyrkimyksiä ja että kartuu myös Arabiliikan jäsen ei epävakauta tätä Afrikan uusinta maata, joka tarvitsee kaiken avun Euroopan unionilta. Lopuksi haluan kiittää korkeudustaja Ashtonia ja koko hänen henkilökuntaansa hyvästä työstä ja kaikesta työstä, jonka avulla hän on tukenut arabikevättä ja vakauttanut tätä Euroopan eteläistä naapurusaluetta. Merci. Kiitoksia. Valtava energia kehittyy tuolla alueella, kun halutaan torjua sortoa. Tietenkin haluan, ihailemme tätä energiaa, mutta siinä halutaan todellakin puuttua tähän yksinvaltaisuuteen. Tällaisia pyrkimyksiä on paljon EU:ssa. Halutaan ähm, tyrannit äh, tilille, halutaan myös, että otetaan vastuu mm, talous ja äh, poliittinen vastuu myös halutaan rajata myös äh, tasapainottomuus kumppanuuskysymykset, vastavuoroiset kysymykset niiden kumppanien kanssa, jotka ovat todella vastuussa näistä kansalaisistaan EUlle. Kuka mietti eh, vakavasti, että Bashar al-Assad saa aikaan poliittisen prosessin, jos se tulee mukaan myös muutosvoimat ja joka johtaa eh, oikeusvaltioon. Minä en uskonut. Kuitenkin meidän päätöslauselmassamme eh, tämä vetomus, eh, että hän lähtisi vallasta, niin se ei tule esiin. Eh, niinpä eh, enemmistö, joka takaa tällaiset kauheudet. Ja tämä on rikos ihmisyyttä vastaan. Täisi vaatia turvallisuus neuvoston päätöslauselmassa tällaista vetäytymistä. Emme ole onnistuneet siinä. Ehkä Turkki voi erityisesti auttaa tässä tilanteessa. Ja ongelmana myös Kiina, Brasilia, Venäjä. Sitten pakolaisten suojelu pitää aktivoida nykyiset toimet ja tällä tavoin voidaan konkreettisesti puuttua siihen, miten pakolaisia hoidetaan. Nyt, jos halutaan olla johdonmukaisia, niin tarvitaan mekanismi, jossa saadaan mukaan myös kansalaisyhteiskunta ja erilaiset indikaattorit, joilla voidaan arvioida toimintaa, koska todelliset muutokset ovat tärkeitä. Meidän kumppanimme ovat tästä edes, tästä edes vastuullisia demokraattisuudesta. Rova Ashton, teillä, te saitte eh, selkeän analyysin ja sanoitte, että uskottava EUn ulkopolitiikka on tärkeää naapuruusmaissa. Jos halutaan vastata kansojen demokraattisia vaatimuksia, eh, ei enää laiteta kysymysmerkkiä näihin asioihin, vaan nyt tässä tilanteessa Euroopan unionin asema eh, tällä vuosisadalla on eh, pelissä. Kiitos. Thank you. Kiitos. Sitten edustaja Matias. Kiitos. Aluksi minä haluaisin sanoa, että meidän täytyy totta kai tukea demokraattista vallankumousta näissä maissa. Minulla ei ole paljon aikaa, joten muutama lyhyt kohta. Ensinnäkin meidän täytyy tukea demokraattista muutosta. Meidän täytyy tukea ihmisiä maissa. Tämä on vakava tilanne. Meidän täytyy myös kiinnittää huomiota Jemeniin. Mutta se ei auta, että Euroopan unioni sotkeutuu näiden maiden sisäisiin asioihin. Ennen kaikkea, jos annetaan sotilaallisia ratkaisuja. Joten meidän täytyy myös tarkastella, mitä Libyassa tapahtuu Meidän täytyy, eh, me emme voi hyväksyä sitä, mitä Libyassa tapahtuu. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Belder. Kiitoksia, hyvä puhemies. 50-luvun alkuvuosina Israelin perustajaisä David Ben Gurion toivoi, että Egyptin hallinnon vaihto avaisi tien rauhaan arabimaailman kanssa – hän myös puolisto hallintoa julkisesti ihan turhaan. Nasserin hallinto ja muut uudet sotilasvoimat alueella osoittautuivat vielä enemmän Israelin vastaisiksi kuin kaatunut monarkia. Korkea edustaja, Israelin poliitikot ja analyytikot pelkäävät nykyisen äh, arabivallan kumouksen johtavan Egyptissä samankaltaisen tilanteeseen kuin 50-luvulla. Egyptiläisen muslimiveljeskunnan valtaantulo vahvistaa vaikutusvaltaisten palestiinalaisten liittolaisten asemaa edelleen ja estää rauhanomaiset suhteet Egyptin kanssa. Arvioitteko korkea edustaja Egyptin hallinnon vaihdon myönteisemmäksi kuin arabimaiden ja Israelin väliset suhteet? Sillä ei vain muslimiveljeskunta, vaan myös maallistunut johtohenkilöt El Baradei ja Amr Musa eivät luota israelilaisiin tulevissa suhteissaan Kaaron ja Jerusalemin välillä osapuoli tässä osittaisessa arabivallankumouksessa on mahdollisesti Iranin islamilainen tasavalta. Todellinen uhkakuva ensinnäkin alueelle, mutta myös maailmanlaajuisesti. Hyvä korkeaedustaja, miten Eurooppa voi yhdessä eh, Yhdysvaltojen kanssa edelleen tätä, sietää tätä tilannetta? Kiitoksia. Edustaja Möltse. Puhemies, monille arabimaille ei enää ole paluuta menneeseen, mutta mihin matka kulkee, niin se on epätietoisuuden vallassa. Jemenissä nyt ryhmät taistelevat, jotka eivät ole koskaan aikaisemmin edes keskustelleet keskenään mutta Persialahden yhteistyön neuvoston päätökset eivät kuitenkaan tee suurta muutosta. Se ei taata, takaa demokratiaa tai uskonnon vapautta. Tämä on nähty muun muassa Egyptissä, jossa on hyökätty kristittyjä vastaan. Ja arabi kevään jälkeen nyt on ollut taloudellisia ongelmia ja No, Marokon kuningas on kuitenkin hyväksytty, mutta muissa maissa taistellaan edelleen. Ja tässä ei pitäisi alle, aliarvioida Syyrian asemaa. Jos arabikievättä jarrutettaisiin tältä taholta, niin se olisi hyvä asia. Ehkä tässä pitäisi vetää diplomaatitkin jo takaisin. Ja nyt täytyisi kiinnittää huomiota uusiin pakolaisvirtoihin. Nyt jo täytyy valmistella tilannetta, koska ongelmat mm, ovat sellaiset, että meidän täytyy pystyä valmistautumaan niihin. Kiitos. Kiitoksia. Tässä siis ryhmien puolesta puhujat. Ja tässä vaiheessa haluaisin tervehtiä Brasilian edustajahuoneen edustajia, jotka ovat täällä vierailulla. Siellä puhemies Carlos Alberto Lereja johdossa. Tervetuloa. He ovat lehterellä. He ovat ensimmäisessä Euroopan parlamentin ja Brasilian välisessä parlamenttien välisessä kokouksessa. Se heijastelee